kello 12 siitä äänestetään ja sitten ryhdymme käsittelemään seuraavaa mietintöä Janos Aderilta vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuusvaarat. Ensin eh, Richard Sieber saa puheenvuoron neljän minuutin ajan. Kiitoksia puhemies. Saanen edustaa täällä tänään entistä kollegamme Janos Aderia, joka on laatinut tämän mietinnön ja haluaisin kiittää häntä tästä mietinnöstä ja toivotan hänelle onnea nyt Unkarin äh, hallinnossa ja minusta on hyvin tärkeää, että meillä on hyvät kontaktit Unkarin hallintoon. Tässä mietinnössä on kyseessä Seveso 2-direktiivin mukautus ja kyseessä on se, että suuret onnettomuudet, joita meillä on kemian alalla Euroopassa esimerkiksi ollut, niin kuin Sevesossa, että ne estettäisiin, tai sitten, että me saisimme aikaan suojatoimenpiteitä kansan kohdalla. Minusta Seveso 2 direktiivi on ollut hyvin menestyksekäs, mutta sitä pitää nyt sopeuttaa, koska eh, mitä tulee vaarallisten aineiden ja seosten luokituksen merkintään ja pakkaamisen niin kutsuttu CLP-asetus astuu voimaan ensimmäinen kesäkuuta 2015 ja sitten liitteessä yksi siinä on vaaralliset aineet lueteltu, niin sitä varten tämä sopeutus ja mukauttaminen on välttämätöntä. Meillä on Euroopassa noin 10 000 tuotantolaitosta, jotka välittömästi tuottavat näitä aineita. Ja sitten haluaisin sanoa, että tässä kohdin me haluamme säilyttää voimakkaan kemian teollisuutemme. Me olemme juuri keskustelleet työpaikoista ja minä uskon, että me tarvitsemme tätä teollisuusperustaa, jotta myös pystymme luomaan tulevaisuudessa uusia työpaikkoja mutta samaan aikaan meidän pitää myöskin suojella ihmisiä ja ympäristöä sellaisilta vaaroilta, joilta näistä tuotantolaitoksista aiheutuu. Meidän pitää siis suojelun tasoa korottaa, ei laskea, ja sitä varten meidän pitää myöskin huolehtia siitä, että toteutus on parempi ja sitten myöskin meidän pitää luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet tuotantolaitoksille. Me olemme pyrkineet kilpailuolosuhteita parantamaan ja laajentamaan tämän sovellusalan kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämä on suuri haaste meille eurooppalaisille, koska monilla maailman kilpailijoilla on hyvin kevyet ähm, vaatimukset. Ja sitten yksi lisää ähm, edellytys tälle mukautukselle on niin kutsuttu Orhusin yleissopimus. Me tiedämme, että sillä halutaan antaa tai parantaa tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta. Ja tässä me olemme myöskin saavuttaneet oleellista äh, edistystä niin, että ihmiset, jotka tekevät työtä näissä työpaikoissa, niin heillä on parempi tiedonsaanti. Pääongelmia on ollut, pääongelma on ollut erityisesti neuvoston kanssa, koska on pyritty ottamaan mukaan eh, tiettyjä aineita ja joidenkin aineiden kohdalla on määräaikaiset poikkeukset mukana ja sitten tämä koskettaa erityisesti myrkyllisyysluokkaa kolme mutta siitä huolimatta yksi sopimuksen osa on se, että komissio pyrkii nyt tutkimaan, kuinka pitkälle tällainen tämän luokan mukaanotto on mahdollista. Ja parlamentille on tärkeää se, että me olemme myöskin mukautuksen kohdalla saaneet aikaan sen, että liite yhden kohdalla noudatetaan tavallista lainsäädäntömisjärjestystä että eikä delegoituja säädöksiä niin kuin komissio halusi. Ja sitten lopuksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Mm, ja se on myötä vaikuttanut siihen, että olemme saaneet parlamentin kannan myöskin läpi neuvostossa ja komissiossa suurimmilta osin. Ja haluan siis kiittää kollega Janos Adaria ja kiitän häntä ja toivotan hänelle onnea tulevassa toimessaan. Kiitoksia herra Seber esittelijä ja sitten annan komission jäsenelle Dallille puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, me olemme nyt ensimmäisen sopimuksen kynnyksellä niin sanotun sovesodirektiivin osalta, jolla pyritään puuttumaan suurannottomuusvaaraan ja vaarallisiin aineisiin. Haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää Janus Aderia, joka nyt on edustaja Seberin edustamana tänään täällä. Hän on tehnyt erinomaista työtä tämän ehdotuksen pohjalta. Näin ollen haluan myös onnitella Aderia hänen uudesta nimityksestään kotimaassa. Teolliset onnettomuudet johtavat tuhoaviin seuraamuksiin. Työntekijöitä kuolee, suuri yleisö altistuu välittömälle vaaralle ja pitkän aikavälin terveysuhille. Vesi saastuu, yritykset joutuvat kenties sulkemaan ovensa. Meillä on ollut suuria onnettomuuksia, kuten Seveso, Popal, Toulouse ja Bonsfield. Ne ovat vaatineet kuolonuhreja ja totta kai miljoonia euroja rahaa. Soveso 2 on peräisin vuodelta 1996 ja sillä puututaan näihin vaaroihin niin, että määritellään sääntöjä, jotka keskittyvät ennaltaehkäisyyn, turvallisuustoimiin, tarkastuksiin ja maankäytön suunnitteluun. Silloin kun onnettomuuksia tapahtuu, se voisi olla pyritään rajoittamaan vaikutuksia sekä ympäristöön että ihmisiin ja vaikuttamaan myös suunnitteluun. Komissio on tyytyväinen kompromissitekstiin, josta parlamentti nyt äänestää. Siinä linjataan direktiiviä uusiin kansainvälisiin sääntöön ja parantaa huomattavasti EUn sääntöjä onnettomuuksien ennaltaehkäisyn suhteen. Selitänpä, miksi näin on. Ensinnäkin tarkistussäännöt ovat paljon yksityiskohtaisemmat ja tehokkaammat kuin aikaisemmin suunnitelma tarkistuksista kattaa kaikki laitokset ja varmistetaan myös seurantatoimet. Toiseksi kansalaisten oikeudet taataan paremmin. Kansalaisilla on parempi pääsy tietoon. He saavat tietoa myös tarkastuksista ja he voivat osallistua tiukkojen menettelyjen puitteissa maankäytön suunnittelutoimiin. Silloin kun tällaisia oikeuksia ei kunnioitettaisi asianmukaisesti. Kansalaisilla on nyt oikeus kääntyä tuomioistuinten puoleen Orhusin sopimuksen sitoumusten perusteella. Näin kansalaiset voivat painostaa viranomaisia ja laitoksia niin, että parhaalla mahdollisella tavalla täytäntöön pannaan Seveso-lainsäädäntöä. Direktiivin soveltamisala oli pääkysymys neuvotteluissa. Ja nyt voimme vahvistaa kansalaisten ja ympäristön suojelun tasoa, koska säännöt pätevät myös sellaisiin laitoksiin, jotka äh, käsittelevät äh, aineita, jotka, joille ihmiset voivat altistua hengittämällä. Aiemmin nämä eivät olleet mukana soveltamisalassa. Me tarvitsemme lisämuot, lisätietoa tiettyjen aineiden myrkyllisyydestä. Sen takia komissio tekee julistuksen ja ilmoittaa aikeestaan analysoida onnettomuuksien seurauksia silloin, kun tällaisia aineita niissä on ollut mukana. Komissio tunnustaa, että kompromissi, johon nyt on päästy, tarkoittaa sitä, että ihmisten terveyden ja turvallisuuden tasoa voidaan parantaa, mukaan luettuna ympäristö, verrattuna nykyiseen CVSO 2 direktiivin. Komissio aikoo ryhtyä lisäanalyyseihin sen suhteen, mitkä ovat suuronnettomuuksien mahdollisuudet, mahdolliset vaarat ja seuraamukset. Analyysin seurausten perusteella komissio voi tehdä lainsäädäntöehdotuksen, joka myös sisältää tämän kategorian, joka mainitaan direktiivissä. Tämä voi johtaa lainsäädäntöehdotukseen, jolla korjataan soveltamisalaa, jos se on tarpeen. Johtopäätöksenä totean, että Euroopan komissio voi tukea kompromissipakettia, jotta päästäisiin sopimukseen tästä direktiivistä ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos puhemies. Monet kiitokset, herra komissaari. Ja nyt teollisuus, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta Chucky enää puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Niin, parannetaanko tässä nyt pelkästään ulkokuorta vai kun ajatellaan 96 jälkeen tapahtuneita onnettomuuksia, halutaanko todella parantaa ihmisten ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta? Jos tässä minä olen hyväksynyt nämä tekstit tästä lähtökohdasta lähtien, No tässä on kuitenkin esitetty tarkistuksia, joissa ilman että vaarannetaan teollisuusprosessia saavutetaan myös parempi turvataso, suojan taso ihmisille. Kemian teollisuuden ja liikenteen sektorin työntekijöiden terveys on tässä kaikista suurimmassa vaarassa. Jälleen kerran raha on kuitenkin tärkeämmässä asemassa kuin ihmisten terveys. Tässä on kentällä kova todellisuus edessä. Ajatellen esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksia. CVSO-direktiivin osalta yritykset ovat vähentäneet ö, vaarallisten aineiden kuljetuksia. Tässä yritykset kuitenkin yrittävät tässä yritetään saada meidät uskomaan kuitenkin, että olemme paremmin suojattuja ja turvattuja tämän tekstin kautta. Millä tavalla voidaan suojella heikommassa asemassa olevia työntekijöitä? Millä tavalla voidaan parantaa turvallisuutta, kun vähennetään julkista rahoitusta? tai kun on kysymys sellaista jäsenvaltiosta, joka ei täytä asianmukaisesti ympäristölainsäädäntövelvoitteita. Ja sitten sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta puhuu nyt kollegamme Malgorzata Hanslik puolitoista minuuttia. Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Seveso 2-direktiivin muutokset ovat tulosta tarpeesta sopeuttaa direktiivi CLP-asetukseen, eikä niinkään siitä, että onnettomuusten määrä olisi lisääntynyt. Olen täysin samaa mieltä siitä, että Seveso 2-järjestelmää ei ole tarpeen muuttaa. Lausunnon valmistelijana olen sitä mieltä, että on erityisen tärkeää, tekstejä, määräyksiä siitä, miten ihmiset, suuri yleisö voi osallistua ja saada tietoa. Tästä tarvitaan täsmällisempiä sääntöjä. On oleellista, että tiedot ovat kattavia. Me emme tietenkään halua, että ihmiset saavat liikaa tietoa, joutuvat suorastaan tietotulvan kohteeksi, vaan tiedon on oltava ymmärrettävässä muodossa – Ihmisten tiedottaminen on hyvin tärkeää, kun pyrimme luomaan luottamusta ja haluamme myös valistaa ihmisiä siitä, miten pitää käyttäytyä, jos vakava suuronnettomuus tapahtuisi. Toinen Seveso kaksi direktiivin tärkeä osa on liite yksi. Se on oleellinen, kun määrittelemme direktiivin soveltamisalaa. Siitä syystä liitteen muutokset täytyisi tehdä normaalin lainsäädäntömenettelyn kautta, ja tässä olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Kiitos. Kiitoksia, rouva kollega. Ja sitten on ryhmien puheenvuoron pitäjät. Vuorossa EPPn puolesta puhuu nyt Sofia Masei Kukovis, kaksi minuuttia. Hvala lipa, Monet kiitokset, puhemies. Arvoisa komissaari, minä en koskaan unohda sitä hirveää näkyä, minkä minä koin, kun joki oli täynnä kuolleita kaloja. Ja se aiheutui tulipalosta – ja vaarallisten aineiden vuotamisesta jokeen. Me elämme sellaista aikaa, jossa meillä pitäisi olla tarpeellinen tieto, jotta me estäisimme tällaiset onnettomuudet parhaalla mahdollisella teknologialla. Ja varmasti myöskin eh, korkea informaatioteknologia tukee meitä tässä. Tunnemmeko kaikki mahdollisuudet, miten me voisimme välttää tällaiset onnettomuudet? Siksi minä pidän tätä mietintöä erinomaisen hyvänä ja onnittelen esittelijää. Ehkä kannattaisi myöskin keskittyä enemmän tällaisten onnettomuuksien vaikutukseen eläimille. Sinänsä tämä mietintö ei lupaa tässä parannusta. Meidän pitää energiaa ja informaatiota ja ennaltaehkäisevyyttä myöskin kiinnittää tähän suuntaan. Mitä tulee eri aerosolien vaikutukseen, joissa on myrkyllisiä höyryjä, niin se saattaa pitkällä tähtäyksellä aiheuttaa ongelmia. Lyhyellä tähtäyksellä me emme tätä altistumista huomaa. Ympäristön terveys ja ihmisten ja eläinten ja luonnon terveys, se on vain yksi asia, mutta olemme tietoisia siitä silloin vasta, kun me menetämme tämän terveyden jos meidän kehomme joutuu myrkyllisten aineiden kanssa Ähm, tekemisiin, niin alkuperäinen aine on vaikeata löytää. Ja sitten Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien puolesta puhuu nyt Oosa Westlund, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluan ensinnäkin tietenkin kiittää herra Aderia esittelijä ja Dallia tästä puheenvuorosta, minkä hän piti. Ja kiitän myöskin hyvästä yhteistyöstä. Minun puolueryhmäni puolesta on tärkeää, että me säilytämme terve- ihmisten ympäristön suojelun ja kun muutamme tätä direktiiviä. Ja minusta me olemme onnistuneet mitä tulee niin kutsutuksi MAC, Major turvallisuuspolitiikaksi, niin meillä on niin kutsuttu turvajärjestelmä ja toivon, että jäsenvaltiot tekevät tämän päätöksen. Tämä on yksi askel eteenpäin. Se, että pitäisi olla myöskin vaatimus ulkoisesta ja sisäisestä pelastussuunnitelmasta ja se, että viranomaiset eh, tässä suorittavat tarkistuksia ja sitten, että vältettäisiin vaikutus ja informaatiota yleisölle parannetaan ja informaation pitäisi olla saatavana kaikille ja informaatio pitäisi olla ainakin pyynnöstä saatavilla. Minun puolueeni on mennyt hiukan pidemmälle, mitä tulee tähän ihmisten suojelun ja ympäristön suojelun. Me haluamme, että tiedonsaantia yleisölle parannetaan. Ei riitä että nyt vaaditaan tätä lainsäädäntöä, että muutetaan lainsäädäntöä, joka on Seveso kolmosessa. Mutta me vaikka, ei hyvä, vaikka emme hyväksykään delegoituja säädöksiä, niin meistä tämä on erittäin hyvä sopimus ja sitä kannattaa jatkossa toteuttaa. Kiitoksia. Εξ της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Ja sitten Alderyhmän puolesta puhuu nyt Vlatko Dorov Panajotov. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, Kiitos puhemies. Vadittiin paljon aikaa, jotta pääsimme sopimukseen Seveso kolme direktiivistä. Me voimme olla tyytyväisiä saavuttamiimme tuloksiin. Suuronnettomuudet, Bhopalissa, Intiassa, Tuluusissa vuonna 2001 osoittivat meille, että meidän täytyy tarkastella uudestaan ja korjata lainsäädäntöä tällä alalla. Neuvosto on ollut vähemmän kunnianhimoinen kuin parlamentti näissä asioissa, erityisesti kun ajattelemme tiedotusta ja suuren yleisön informointia – me olemme halunneet tuoda esille oman näkökulmanne, kulmamme. Ja Ja halusimme, että tietyt aineet tulevat tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn piiriin, eikä niitä käsitellä delegoiduin säädöksin. Nyt soveltamisala direktiivissä on laajennettu. Minä kyllä pahoittelen, että me emme voineet olla vielä kunnianhimoisempia tiedotuksessa ja näissä yritysluetteloissa. Voimme kuitenkin olla tulo, tuloksiin tyytyväisiä, koska nyt meillä on uudet säännöt suojan tasosta, avoimuudesta, tiedotuksesta. Haluaisin kiittää kollegoita yhteistyöstä. Kiitos. Eh, Kiitoksia Panajotov. Ja sitten vihreiden ryhmän puolesta puhuu nyt kollega Karl Slyter, yksi minuutti. Hyvä puhemies. Minä haluaisin myöskin kiittää Janos Aderia ja toivotan hänelle onnea ja menestystä Unkarin presidenttinä. Minusta on todella tylsää se, että neuvosto ei ole läsnä, koska minun mielestäni sen olisi pitänyt vastata näistä neuvotteluista. Mutta nyt tämä ei ole mikään nollasumma peli, jossa uudelleen luokitellaan kemikaalioita, jos se, kemikaaleja, jos se ei johda suurempaan suojeluun. Mm, jos ajatellaan mm, terveydelle saavutettavia voittoja. Ja lopuksi me saimme aikaan sopimuksen, joka toimii todellakin monella tavalla paremmin, niin kuin Osa Vestlun ja monet muutkin ovat kommentoineet, niin oli erittäin tärkeää se, että me emme luokitusjärjestelmää hylänneet niin kuin haluttiin. Mutta tässä on muutamia tehtäviä vielä komissiolle vakuutuskysymys pitäisi selvittää. On erittäin tärkeää, että komissio ryhtyy käsittelemään tätä. Ei voi olla niin, että kulut siirretään suuren yleisön harteille kannettavaksi, jos tapahtuu onnettomuuksia näissä tuotantolaitoksissa. Heidän pitää vakuuttaa itsensä näitä onnettomuuksia vastaan, ei veronmaksajien taskusta oteta sitä. Kiitoksia, Schlüter. Ja sitten konservatiivinen reformistin puolesta Rouva Rospa. Kiitoksia puhemies, hyvä komissaari. Yhä useammat eh, ihmiset elävät lähellä sellaisia yrityksiä, jotka käsittelevät vaarallisia aineita. Ja se merkitsee riskiä heidän terveydelleen ja myöskin ympäristön terveydelle. Ja kesäkuusta 2015 ryhdymme soveltamaan tiukempia sääntöjä ja tarkoituksena on, että ennaltaehkäistäisiin suuronnettomuuksia näiden kemikaalien kohdalla, mutta se, että miten neuvosto suhtautuu tähän ehdotukseen, niin se on optimaalista, miten he ajattelevat, että yleisöä suojeltaisiin, jos ajatellaan aineita, jotka saattavat olla vaarallisia tärkeintä, tärkein ehdotus tässä on, että yleisön pitää nyt saada enemmän tietoa. Ja poliitikkojen pitäisi jatkuvasti huolehtia siitä, että ähm, yritysten turvanivoa, äh, turvatasoa parannettaisiin. Ja siksi minä tuen tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Rospa. Ja sitten ähm, EDFn puolesta Rossi yksi minuutti. Me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että liitteen yksi, yksi ja kaksi osia ei voida muuttaa delegoidun säädöksen. Meidän mielestämme pitäisi välttää direktiivin liiallista soveltamisalaa. Tämä johtaisi liialliseen taakkaan tarkkaan, kun ajatellaan, minkälaisia etuja pyrimme saamaan tällä ympäristön ja terveyden parantumisen näkökulmasta. On tarve saattaa tämä direktiivi linjaan CLP-asetuksen kanssa, mutta tästä syntyy tiettyjä haittoja PK-yritykselle. Nyt on vaadittu vaihtoehdon B-harkitsemista niin, että vesoa ei muutettaisi. Se on toiminut hyvin ja se on hyvin konsolidoitu kun ajatellaan laajennettua soveltamisalaa, niin tällainen lähestymistapa nousee esille aina, kun tehdään uutta lainsäädäntöä ympäristön ja teollisuuden alalla. Meistä tämä ei ole oikea lainsäädäntötapa, koska ideologia ikään kuin ottaa ylivallan. Kun soveltamisalaan lisätään muun muassa offshore-alustat ja muut, niin tämä menee liian pitkälle. Kiitoksia herra Rossi ja sitten GUE-ryhmän puolesta puhuu Chucky Henan. Aide Suusa, anteeksi, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Valitettavasti nämä teollisuuslaitokset, joissa on vaarallisia aineita, ovat todellisuutta tänä päivänä kansalaisille tiedotus ei ole pelkästään oikeus, vaan se on myös välttämättömyys. Välttämättömyys vain tiedonsaannin avulla voidaan vähentää vahinkoja. Ennaltaehkäisy ja seurausten rajoittaminen ovat tärkeimpiä prioriteetteja. Tämän vuoksi suhtaudun myönteisesti tähän ehdotukseen. Mutta kun nähdään, että esimerkiksi Unkarissa suuronnettomuustapauksessa köyhistä köyhimmät hylät. Egyptiin. Samoin Intiassa sadat tuhannet uhrit jätettiin oman onnensa nojaan. Me emme voi unohtaa tätä. Tämän vuoksi me tarvitsemme rahoitusvaikutuksia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia myös näille yrityksille. Tarvitsemme lisää avoimuutta. Βλέπω netussa. En näe herra Franz Obermeieria nyt salissa, joten sitten muut puhujat, heidän puheenvuoronsa ja annan puheenvuoron. Rova Morkunaiten Mikulienelle puolitoista minuuttia, olkaa hyvä Puhemies. Ympäristön suojelun kehittäminen tarkoittaa yleensä sitä, että kun suoruonnettomuuksia tapahtuu, niin laaditaan uutta lainsäädäntöä. Lainsäädännöllä pitäisi pyrkiä myös ennaltaehkäisemään tällaisia onnettomuuksia. Jatkossa on ryhdyttävä lisätoimiin ja noudatettava ennaltaehkäisyn periaatetta entistä enemmän. Me haluamme linjata oikeudelliset vaatimukset teknologiseen edistykseen. Meidän on todettava, että Yritämme tässä vain päästä todellisuuden tasolle. Kun ajattelemme esimerkiksi tiettyjen kalansaaleiden kuljetuksia merillä, niin eihän se kuljetta, su, su, kuulu tähän soveltamisalaan. Ja sitten tietyt tuotteet, ovatko ne kaasua vai öljyä. Jos onnettomuus sattuu, niin vaikutukset joka tapauksessa ovat valtavat. Meillä on Orhuusin yleissopimus, joka on otettava tässä yhteydessä huomioon. Yhteiskunnalla on oikeus osallistua päätöksentekoon. Kaikki tämä edesauttaa ympäristön suojelun parempaan tasoon pääsemistä. Ja on hienoa, että nyt suurella yleisöllä on tiedonsaantimahdollisuus ja oikeus. Se saa tietoa myös tarkistuksista. Onnittelut esittelijälle. Pomenes ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Ματίας sitten seuraavaksi Matias Kroote, kaksi minuuttia puhemies. Seveso, Enschede, Toulouse, ja nämä nimet ja kaupungit merkitsevät hyvin suuria onnettomuuksia, joissa ei ole ollut kyseessä pelkästään ympäristökatastrofi, vaan myöskin kuolleita. Ja yksityistä omaisuutta myöskin siellä tuhottiin. Ja siksi meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta riskit ja eh, todennäköisyydet, että tällaiset onnettomuudet uusiutuvat, että niitä ennaltaehkäistään. Miten se tehdään? Ensinnäkin tarkastukset pitää sallia ja pitää myöskin eh, poikkeuksellisia tarkastuksia suorittaa niin, että se ei ole pelkästään rutiini. Ja sitten ihmiset, jotka elävät tällaisten teollisuuslaitosten läheisyydessä, että he ovat saaneet hyvin tietoa, että mitä siellä tuotantolaitoksessa tapahtuu. Ja vakavassa eh, tapauksessa, myöskin pitää nopeasti tiedottaa. Se on erittäin tärkeää, koska se saattaa pelastaa ihmisten henkiä. Ja minä uskon, että neuvosto ei tässä ole toiminut oikein. Ja oikeastaan eh, neuvoston pitäisi olla mukana tässä keskustelussa täällä parlamentissa, mutta ilmeisesti on muualla tärkeämpää tekemistä, mutta pitäisi neuvostolle selvittää, että mitä varten tätä lainsäädäntöä on vesitetty. Minä olisin tässä kohdin halunnut tätä keskustelua käydä, mutta vahva lainsäädäntö tässä kohdin luo myöskin luottamusta ja luottamusta siihen, että kun suuret infrastruktuurihankkeet, joita jäsenvaltioissa on, niin silloin on aina suuria varaumia väestössä. Ja minä uskon, että voimakas lainsäädäntö tässä kohdin, niin kuin me olemme toteuttaa, niin se luo luottamusta ja se tapahtuu ainoastaan silloin, kun noudatetaan suurinta mahdollista avoimuutta ja että kun viranomaiset ovat verkostoituneet voimakkaammin ja e, kommunikoivat voimakkaammin keskenään, niin että ei missään tapauksessa tällaisten e, suurten vaarallisten laitosten kohdalla ryhdytä rutiinitoimenpiteisiin, niin kuin monta kertaa on tapahtunut. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Görling minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Tietysti me kaikki tuemme vahvasti sitä, että pystyisin ennaltaehkäisemään vaakavia varallisiin aineisiin liittyviä onnettomuuksia. Tiedän, että tämä aihekokonaisuus ei ole ollut helppo työstää ja saada tyydyttävää tuleva, äh, tulosta tässä. Tässä on laajasti käyty keskustelua esimerkiksi yleisön tiedon saannista ja toimialasta. Minä todella onnittelen esittelijöitä sinnikkyydestä kun vaarallisten aineiden määrä kasvaa, täytyy tiukentaa näitä vaatimuksia. Tämä on hyvin tervetullut asia. Direktiivin mukauttaminen CLP-asetukseen ei ole mitenkään selkäviivainen prosessi. Ainahan vaarana on myös päällekkäissääntely, mutta uskon, että olemme tätä nyt pystyneet välttämään. Haluaisin erityisesti kiittää komission jäsentä päivästä lisää julkilausumasta – aina on tervetullutta, jos pystytään tekemään todistepohjalta lainsäädäntöä. Kiitos. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuut, puolitoista minuuttia edustaja Sonik. Puhemies, Seveso kahden päivittäminen on tarpeen, jotta voimme ennaltaehkäistä suuronnettomuudet, joita on koettu Ranskassa ja muualla, ja jotka ovat johtaneet huomattaviin tuhoihin sekä materiaalisesti että ympäristön kannalta ja aiheuttaneet suunnattomat kustannukset. Tämä on välttämätöntä, koska jäsenvaltioilla ja talouden toimijoilla on velvollisuuksensa ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Euroopan unionin pitäisi systemaattisesti tiukentaa säädöksiä tällä alalla. Näin saamme parempaa koordinointia olemassa olevan lainsäädännön kanssa – ja vältetään lainsäädännön päällekkäisyys sekä valvonnan päällekkäisyys. Valvontaa pitäisi laajentaa myös alihankkijoihin, koska usein he nimenomaan toimivat virheellisesti. Euroopan parlamentti edustaa kansalaisia ja Euroopan parlamentti pitäisi olla täysin mukana päätösmenettelyssä. Sen takia muutokset lainsäädäntöön pitäisi tehdä tavanomaisen menettelyn mukaisesti ja parlamenttia pitäisi tiedottaa jatkuvasti komission toimesta tällaisista suuronnettomuuksista ja siitä, miten niihin reagoidaan. Ihmisillä pitäisi olla helpompi tiedonsaanti mahdollisuus. Heidän pitäisi saada uhkista luotettavaa tietoa ja tietoa siitä, miten täytyy onnettomuustapauksissa toimia. Internet on hyvä väline, sitä pitäisi käyttää mahdollisimman pikaisesti ja pitäisi käynnistää tiedotuskampanjoita uusista myrkyllisyysluokista ja luokituksista. Kiitos. Siellä parola all'onore. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro edustaja Virkis. Commissaris, 12 jaar... Kiitoksia. Puhemies, herra komissaari, 12 vuotta sitten Enschedessä oli suuri onnettomuus, siellä oli tulipalo ja koko maailma näki sen. 23 ihmistä kuoli ja viime vuonna oli myöskin suuri tulipalo yhdessä pakkausyrityksessä ja hyvin myöhään informaatiota annettiin eteenpäin. Ei toimittu silloin oikein. Ja ennen tulipaloa ei Tiedettiin kyllä, mitä tässä yrityksessä tehtiin, mutta siitä huolimatta sen annettiin tehdä vasta sitten, kun tapahtui onnettomuus, niin lakia muutetaan. Mutta tärkeintä on kuitenkin täytäntöönpano, se on kaikkein tärkeintä. Siksi olen tyytyväinen siihen, että tämän direktiivin muuttaminen on oikein Avoimuus kansalaisille on tärkeää, että se luo myöskin luottamusta, ja varsinkin jos tämä informaatio annetaan internetissä, koska silloin kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus se saada. Mutta yksi ongelma tässä on informaation antaminen eteenpäin ei ole aina yksissä käsissä. Kunnilla ja paikallisviranomaisilla ei aina ole tietoa tietotaitoa tämän informaation pohjalta ja sitten miten he suorittavat tarkastuksia, niin heidän pitäisi pystyä myöskin antamaan oikeata informaatiota kaikille kansalaisille niin, että se loisi luottamusta. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Arsenis. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Tämä on hyvin tärkeä direktiivi onnettomuudet, jotka liittyvät vaarallisiin aineisiin, niin niitä tapahtuu usein. Ja kun niitä tapahtuu, niin niiden vaikutukset ovat usein pitkän tähtäyksen saastumista ja se koskettaa monia sukupolvia. Me emme ole lainsäädännössä uskaltaneet riittävästi ottaa mukaan esimerkiksi tiettyjä öljyonnettomuuksia huolimatta monista traagisista kokemuksista Euroopan unionin alueella, huolimatta Meksikon öljyonnettomuudesta ja sitten niitä vaikutuksista, mitä kansalaisille on aiheutunut. Pitäisi tehdä paljon enemmän kuin mitä Euroopan viranomaiset tekevät ja on varmasti tärkeää, että että me pyrimme mahdollisimman hyvin suojelemaan kansalaisiamme. Grazie. Ora la parola ora... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ensin edustaja Karpa, olkaa hyvä. rouva puhemies, herra komissaari, itävaltalaisena Unkarin vuonna 2010 onnettomuus kosketti meitä epäsuoraan, koska e, se aiheutti epävarmuutta ja siksi minä pidän hyvänä tätä Seveso 3-direktiiviä, e, vaikka en voikaan Matias Kroten kanssa olla samaa mieltä, että joissakin jäsenvaltioissa vesittämispyrkimykset olivat hyvin suuria. Minä pyrin tässä toki ottamaan väestön huomioon. Me tarvitsemme avoimuutta, me tarvitsemme myöskin informaatiota ja me tarvitsemme rahoituksellisen takuun. Ei voi olla niin, että suuri yleisö joutuu kantamaan tällaisten onnettomuuksien kustannukset. Minä kannatan sitä, että meillä on hätäsuunnitelmat niin, että voimme varmistaa kansalaisille sen, että meillä on pelastussuunnitelmat. Ja minun johtopäätökseni on, että kaikki elämä on kemiaa, mutta vaaralliset kemialliset aineet kuuluvat Seveso kolmesona. Se voisi olla vielä hiukan tiukempi kuin mitä nyt on. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rivasi, olkaa hyvä. Si, madame la présidente, et puis je ti. Kiitos puhemies. Haluan kiittää kollegoita, erityisesti Aderia ja Seberia tästä työstä, kun uusimme se direktiiviä Minä ajattelen myös Ranskassa tapahtunutta onnettomuutta. Muistatteko Tuluusissa vuonna 2001 ammoniumnitraattivarasto räjähti. 250 haavoittui, haavoittui ja edelleenkin he kärsivät. Tässä ei ollut kyse hallinnon puutteista riskiarvioinnissa, vaan kyse oli alihankinnan alihankinnasta ihmisillä ei ollut riittävää koulutusta. Kyse on myös työntekijöiden koulutuksesta. Olen tyytyväinen lopputulokseen tässä tapauksessa, erityisesti kun mennään eteenpäin vaarojen riskien arvioinnin suhteen. Meidän täytyy myös investo- eh, informoida ihmisiä näistä riskeistä. Kun otamme huomioon myös Orhusin sopimuksen vaatimukset tähän mukaan, niin se on äärimmäisen tärkeää Tarvitaan avoimuutta suhteessa kansalaisiin. Se on ehdoton edellytys tehokkaan riskinarvioinnin kannalta. Ainut puute komission jäsen tässä on se, että ei ole rahoitusvaikutusarvioita sen suhteen, jos tapahtuu suuronnettomuus. Ja tämä minun mielestäni on kyllä direktiivissä puute. Grazie. Onore. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Paska. Kiitoksia puhemies, herra komissaari. Se, että asetus astuu voimaan, eh, siis tämä kaksisataaseitsemänkymmentäkaksi vuonna 2008, niin se oli sope- merkitsi sopeutusta eh, Seveso 2-direktiiviin. Ja tässä nyt tässä muutetussa niin pyrimme paremmin luokittelemaan kemialliset aineet ja nyt puhutaan kolmesta myrkyllisyysluokasta ja samaan aikaan on viisi mahdollista altistumisreittiä, mutta siitä huolimatta tästä puuttuu monia turvallisuusaspekteja alihankkijoiden kohdalta puuttuu sääntelyä, palvelujen kohdalta puuttuu sääntelyä ja puuttuu myöskin sääntelyä siitä, missä näitä vaarallisia aineita säilytetään, jos ne eivät kuulu direktiivin piiriin. Ja, tässä on myöskin yksi heikkous siinä, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa liian laajoja poikkeuksia. Monet suuronnettomuudet ovat näyttäneet, että meidän pitää ottaa myöskin luonnonkatastrofit huomioon. Siksi ITRE-valiokunnan tarkistuksia pitää tutkia ja tukea, koska ne poistavat ne puutteet, mitä komission ehdotuksessa on. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Dalli. Thank you very much, Madam President. On... Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Arvostamme siitä, että tämän paketin tarpeesta olemme yhtä mieltä. Paketin, josta äänestetään huomenna. Tämä paketti, säännöstöpaketti paketti mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat varmistaa paremman politiikan täytäntöön panoon, ennaltaehkäisyn ja suuronnettomuuksien seuraamusten käsittelemiseksi, jos kysymys on vaarallisista aineista. Nyt on uusi vaarallisten aineiden luokittelu ja säännöt ovat tämän luokittelun mukaisia nyt. Komissio on täysin tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen ja tulen informoimaan kollegaani Potosnikia täällä keskustelussa esille tulleista seikoista. Kiitos. Grazie, komi- Kiitokset teille komission jäsen ja seuraavaksi esittelijä Sever, olkaa hyvä. Danke, Frau Kiitoksia, rouva puhemies. Minusta tästä keskustelusta kävi selkeästi ilmi, että me emme ole onnellisia tästä kompromissista, mutta komission mielessä me ehkä olisi voineet mennä pidemmälle, mutta neuvosto blokerasi sitä. Keskustelusta kävi selkeästi ilmi, että meidän pitää pitää silmällä hyvää täytäntöönpanoa. Tämä on suurin ongelma Euroopan ympäristölainsäädännössä. Mm, tässä monet jäsenvaltiot valitettavasti ovat hyvin puutteellisesti täytäntöönpanneet aikaisempia. Ja nyt uskoakseni tässä se voisi kolmen kohdalla meille on tärkeää se, että kyseessä ovat ihmishenget, jotka joutuvat vaaralle arttiiksi. Tässä on suurta vaarapotentiaalia ja direktiiviä pitäisi laajentaa. Ja tässä on varmasti myöskin selkeästi ilmaistu se, että välineet, mitä meillä on käytettävässä, pelastussuunnitelmat ja niin edelleen, niin niiden pitäisi olla mahdollisimman täsmällisiä ja pitäisi suuri yleisö ottaa myöskin siinä huomioon niin, että jokainen kansalainen tietää, että mitä he pahimmassa tapahtumassa, miten pitää toimia. Mm, ja mm, kun hyvin näitä suunnitelmia laajennetaan, niin silloin voimme varsin hyvin pelastaa ihmishenkiä, sen te kaikki tiedätte. Ja sitten myöskin turva Miesten koulutuksessa mm, on parantamisen varaa tällä alalla ja uskoakseni luottamuksen luominen kansalaisten parissa on keskeistä ja tietenkin ennaltaehkäisy. Ja ennaltaehkäisyn jälkeen eh, yrityksen hallinto ja sitten onnettomuuden tapahtuessa myöskin sen hallinta on tärkeää. Uskoakseni me voimme olla onnellisia siitä, että tämän kodeksin kanssa olemme varmistaneet sen, että parlamentti on täysin mukana ja liitettä yksi pitää mukauttaa. Ja minä uskon, että meidän täytyy sopeuttaa myöskin siten, että meitä ei syönnetä syrjään ja uskoakseni se on onnistunut meille. Ja sanoisin, että kokonaisuutena katsoen tämä kompromissi on ihan ok, mutta tietenkin me voisimme joissakin kohdissa olla, tai saa, olisimme voineet saada paremmankin tuloksen. Kiitoksia. Herra Seber, hyväksyttekö sinisen kortin puheenvuoron? Eine blaue Karte weil wir... Sininen kortti, kun kuulin paljon kriittisiä ääniä. Kollega Seber, tiedän, että tämä menettely on parlamentissa edennyt varsin hyvin ja että kollega Ader on myöskin sen hyväksynyt. Kysymys kuuluu vain, että miten ensimmäisessä käsittelyssä voidaan tämä asia hoitaa, kun 65 prosenttia lainsäädännöstämme koskettaa ympäristöaluetta. Ja jos mm, tämä olisi viety toiseen käsittelyyn, niin olisiko neuvosto blokeerannut tätä? Minä tiedän, hyvä Richard, että sinä olet tämän menettelyn hyväksynyt, mutta nyt haluaisin mielelläni kuulla nykyisen esittelijän kannan. Äh, Kuten sanottua, Hyvä Matias Grote, sinä itse olet ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja sinun äh, ala, on huolehdittava myöskin siitä, että oltaisiin tai tehdään parhaalla mahdollisella tavalla työtä. En tiedä, olisimmeko saaneet toisesta käsittelystä enemmän irti. Ja nyt näyttää siltä, että me olemme saavuttaneet maksimikompromissin ja siksi eh, kompromissin pitäisi myöskin jatkuvasti tarkastella sitä, että mitkä aineet pitäisi ottaa myöskin, myöskin tässä huomioon. Ja nyt herra Dalli sanoi, että hän kollegansa Potocnikin kohdalla pyrkii myöskin painostamaan niin, että meidän kantamme mukaisesti toimitaan komissiossakin. Kiitoksia. Keskustelu tästä on päättänyt. Äh, päättynyt. Äänestys käydään huomenna kello 12. Seuraavaksi siirrymme eteenpäin eh, esityslistallamme komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman, joka aiheena on naisten sukupuolielinten silpominen. Paronitar Ashtonin nimissä puheenvuoron käyttää komission sen Dalli. Olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitos puhemies. Parlamentin jäsenet, kaikenlainen sukupuolinen väkivalta on ihmisoikeuksien rikkomus ja